Seuraavaksi esityslistalla on Gomesin mietintö. Aiheena on Saudi-Arabia. Ja esittelijä saa puheenvuoron neljä minuuttia, olkaa hyvä. no e Kiitoksia, puhemies. Saudi-Arabia on erittäin tärkeä alue, kun ajatellaan poliittista toimintaa, toimintaa ja terrorismin vastaista toimintaa. Kaikki esimerkiksi terroristin vastainen taistelu on erittäin tärkeä, kun ajatellaan Lahabin äh, rooli ja mitä siellä tapahtuu. Siellä on erittäin ää, äh, paljon toimintaa, äärijoukkojen toimintaa. Äärien hallitus ei välttämättä hyväksy tätä, koska he itse ovat terrorismiuhkien ää, äh, kohteena. Ja, ja esimerkiksi sota Syyriassa osoittaa, että tämä äh, tilanne on erittäin vaikea ja koko alueella pitäisi saada vakautettua tämä tilanne. Tämä tilanne on sellainen, jota ei voida enää lakaista eh, maton, maton alle, kun ajatellaan Saudi-Arabia ja EUn suhteita. Ei ole hyväksyttävää, että EU-jäsenvaltiot edelleenkin kohtelevat Saudi-Arabian kuningaskuntaa siten, että keskitytään ainoastaan talous- ja turvallisuuskysymyksiin, koska tämä on suurin eh, öljyn tuottaja maailmassa ja sillä on erittäin tärkeä rooli myöskin G20-maiden joukossa ja se on myös asekaupassa tärkeä kumppani. Tässä puhutaan strategisista ulottuvuuksista EUn ja Riadin välisissä suhteissa ja tässä otetaan huomioon ne asiat, joissa meillä on yhteisiä etuja, sitten ihmisoikeus, kysymykset demokratia, kysymykset ovat erittäin tärkeitä, niitä ei voida sivuuttaa, kun pyritään taistelumaan terrorismia vastaan ja pyritään ratkaisemaan konflikteja rauhanomaisesti. Se on e- ehdottomasti otettava huomioon Saudi-Arabiassa Äh, on kuitenkin erilaisia velvoitteita, kun ajatellaan kansainvälistä äh, sopimuksia, esimerkiksi naisten oikeuksia. Näitä pitää todellakin korostaa, kun käydään vuoropuhelua Riadin kanssa. Itse kävin Saudi-Arabiassa vierailulla ja siellä on todella sitä erottelua naisia on paljon yliopistoissa, mutta kuitenkin vasta viime vuonna kolmekymmentä naista ensimmäistä kertaa jämitettiin Sura-neuvostoon ja naiset vasta saavat äänestää ensimmäisen kerran kunnallisvaaleissa. Heidän ihmisoikeuksiaan todellakin loukataan ja siellä on sellainen huoltajuusjärjestelmä, jossa naisia, ikään kuin naisilla pitää olla huoltaja, joka voi olla vaikkapa poika, joku perheen miesjäsen ja myöskin perheväkivaltaa on paljon. E n pitää tukea Saudi Arabiaa, jotta se voisi kitkeä naisten syrjimistä työmarkkinoilla ja eri aloilla järjestelmässä ja myöskin se että myöskin naiset eivät saa ajaa autoa ja tätä perustellaan uskonnollisilla syillä ja ei ainoastaan naiset kärsi näistä oikeuksien puutteista puutteista. Myöskin kuoleman tuomiota vielä toteutetaan ja tuomareilla on uskonnollinen tausta, joten lai, lakeja ei ole edes kodifioitu kirjo, kirjallisesti, eli myöskin ulkomaalaisia kaltoin kohdellaan tällaisia mielivaltaisia pidätyksiä pitää valvoa ja kansainvälisiä sopimuksia pitää kunnioittaa ihmisoikeuksien alalla. Ja myöskin uskonnonvapausta, vapausasioita pitää edistää ja siirtolaistyöläisten tilannetta saudi arabian rooli on erittäin tärkeä maailmanlaajuisen turvallisuuden kannalta ja eun ja saudi arabian väliset suhteet voivat todella viedä meitä eteenpäin kun pyrimme ratkaisemaan erilaisia konflikteja joissa saudi arabialla on jonkinlainen rooli. nuoret ihmiset ovat paljon sosiaalisissa verkostoissa mukana ja heitä tämä järjestelmä uhkaa Tärkein asia on myöskin valvoa ydinohjelmaa Iranin ydinohjelmaa, joten meidän pitää jatkuvasti pyrkiä edistämään suhteita myöskin naapurimaihin. Ne hyödyttävät molempia osapuolia ja Syyrian tilanne rauhoittuminen vakauttaisi myöskin muihin alueen maihin. Kiitoksia. Ja nyt välittömästi menettely ilman puhujalistaa. Täällä on kaksi puheenvuoropyyntöä. Ensin Šuica. Hvala vam lijepo. Imam pozitivno mišljenje o ovom izvješću i zahvaljujem obzirom da... Kiitos minun mielipiteeni tästä mietinnöstä on hyvin myönteinen. Olen kiitollinen tästä. Saudi-Arabialla ja EUlla on yhteisiä haasteita, kuten maahanmuutto, energiavarmuus ja kansainvälinen terrorismi. Kun puhumme terrorismin torjunnasta, meidän tulisi mainita terrorismin torjuntaa koskeva kansainvälinen sopimus, jonka ovat allekirjoittaneet, allekirjoittaneet YK ja Saudi-Arabian kuningaskunta. Saudi-Arabia voi siis edistää energiavarmuuden vakauttamista ja energiamarkkinoiden vakauttamista yleensäkin, mutta meidän pitää kiinnittää huomiota ihmisoikeuksien tilanteeseen tuossa maassa. Me tiedämme, että Saudi-Arabia on yksi johtavista maasta, kun puhutaan lainsäädännöstä, joka rajoittaa naisten oikeuksia. Eli meidän pitää tehdä kaikkemme voima, voidaksemme taata naisten ihmisoikeudet. Heitä syrjitään, heitä, heidät eristetään pois yhteiskunnasta sekä julkisessa että yksityisessä elämässä. Ja meidän pitää taata se, että naiset saavat tehdä omat päätöksensä ilman huoltajansa päätöksiä. Kiitos, Terstier. Kiitoksia, puhemies. Euroopan unioni on Saudi-Arabian suurin kauppakumppani, joten tietysti yhteistyömme on Saudi-Arabian kanssa tärkeää, kun ajatellaan kauppaa ja energiaa, mutta myöskin kun ajatellaan geopoliittista asema, joka saudi on, ja kun ajatellaan koko alueen vakautta. Saudi-Arabia on läsnä myöskin Kakkois-Euroopassa, esimerkiksi Bosnia-Herzegovinassa. Ja huolimatta näistä kauppa- ja geopoliittisista seikoista täytyy kuitenkin mainita myöskin ihmisoikeuskysymykset. Hiljattain puhuttiin kidutuksen poistamisesta, mutta ikävä kyllä Saudi-Arabiassa edelleen käytetään kidutusta ja monia muita syrjiviä käytänteitä. Jos katsotaan tilastotietoja, ne muuttuvat vuosi vuodelta, mutta käytänne on edelleen olemassa. Eli mielestäni meidän pitäisi käydä vuoropuhelua Saudi-Arabian kanssa ja toivottavasti ihmisoikeuskysymyksiin myöskin puututaan. Kiitos. Debate, pana, pana komissaarza Borga. Sitten pyytäisin, että komission jäsen pitää vielä loppupuheenvuoron. Kiitoksia puhemies ja haluan kiittää parlamenttia tästä mietintöluonnoksesta, joka käsittelee Saudi-Arabiaa ja kiitoksia myös eh, Gomesille ja myöskin ihmisoikeusalivaliokunnan työlle. Siis Tämä mietintö ja myöskin se tosiasia, että parlamentin monet jäsenet, Martin mukaan lukien, ovat hiljattain käyneet Saudi-Arabiassa. Ja nämä osoittavat sen, että kuinka tärkeää Saudi-Arabian suhteet ovat Euroopan unionille. Kun ajatellaan alueellisia haasteita ja myös Iranin tilannetta, korkea edustaja Ashton on vieraillut Saudi-Arabiassa hiljattain tammikuussa. Hän tuli takaisin kokouksesta ja sanoi, että tällä kumppanilla on erittäin tärkeä rooli, kun pyritään vakauttamaan poliittisesti ja taloudellisesti tätä aluetta. Ja EUn pitäisi todellakin sitoutua suhteisiin tämän maan kanssa. Tämä oli eh, suurin viesti tästä mietinnöstä ja olemme samaa mieltä siitä, että tämä ihmisoikeustilanne on erittäin tärkeä kysymys kun pyritään saamaan aikaiseksi rauhaa vakautta ja turvallisuutta tällä alueella. No kun mennään nyt yksityiskohtiin tässä mietinnössä voimme vain vahvistaa sen, että tämä Saudi-Arabian ihmisoikeustilanne on erittäin huolestuttava edelleen. Ja tämä pitkä luettelo suosituksista, jota YK on esittänyt, osoittaa myöskin tämän ja myöskin YK on arvioissa tämä on tullut esiin. EU-jäsenvaltiot ovat olleet mukana rakentavassa hengessä tässä arviossa. Tässä mietinnössä otetaan huomioon eri alueita, joilla edistystä vielä tarvitaan kipeästi, ja nämä ovat päälle, menevät päällekkäin eh, niiden muiden alueiden kanssa eu ottaa edelleen esille näitä kysymyksiä eh, maan hallituksen kanssa ja myös kansalaisyhteiskunnan edustajien kanssa. samaan aikaan pitää pitää yllä tasapainoa pitää tukea niitä yksilöitä jotka puolustavat ihmisoikeuksia niitä naisia jotka pyrkivät edistämään naisten perusoikeuksia esimerkiksi kuten jotkut jäsenet mainitsivat esimerkiksi oikeus saada ajokortti. kun katsomme saudi arabian ihmisoikeustilannetta voimme päätellä että siellä on jotakin pieniä myöskin myönteisiä edistysaskeleita saavutettu mutta olemme samaa mieltä siitä että paljon työtä on vielä tehtävänä. meidän pitäisi edistää asioita monilla aloilla ja haluamme myöskin nähdä että nämä ehdotetut parannukset täytäntöön pantaisiin esimerkiksi oikeusjärjestelmä uudistus ja se että naiset voisivat äänestää ja olla myös ehdokkaina kaksituhatta viisitoista vuoden äh, vaaleissa ja myös tilanne ulkomaalaisten työntekijöiden osalta on erittäin huomio ja ulkosuhdehallinto pitää hyvänä sitä että saataisiin lainsäädäntöä, jolla suojeltaisiin ulkomaalaisia työntekijöitä mutta kuitenkin se pahoittelee sitä, että tämä sponsorointijärjestelmä on huonontanut tilannetta. Me pyrimme ottamaan asiaa esille Saudi-kumppaneiden kanssa. Haluamme parantaa ilmaisuvapautta ja sananvapautta erityisesti. Ja ulkosuhdehallinto katsoo että tarvitaan kiireellisiä uudistuksia, jotta kansalaisjärjestöt voivat rekisteröityä ja toimia. EU kiinnittää myöskin paljon huomiota naisten oikeuksiin. 30 naista nimitettiin suuraneuvoston. Tämä on myönteinen edistysaskel. Ja hiljattain myöskin hyväksyttiin laki, joka kieltää perheväkivallan, mutta kuitenkin samanaikaisesti tämä miesten huoltajärjestelmä ja se, että naiset eivät saa ajaa autoa. Nämä ovat erittäin huonoja huonoja äh, asioita ja ensiksi pitäisi olla tällainen moratorion tilapäisjärjestö, jotta saataisiin sitten lopulta lakkautettua kuolemantuomio. Ja minimistandardit pitäisi ottaa käyttöön, jotta voimme äh, rajoittaa kuolemantuomiota. haluamme käydä Saudi-Arabian kanssa rakentavaa vuoropuhelua ja myöskin YK tämä väliaikaisarvio on erittäin tärkeä. Haluamme käydä avointa keskustelua ihmisoikeustilanteesta ja olisi hyvä, että saataisiin tällaisia edistysaskeleja, kun tammikuussa saatiin jo ensimmäisiä myönteisiä merkkejä. Ensimmäisen kerran EU-diplomaatit olivat oikeudenkäynnistä, jossa oli syytettynä Saudi-Arabian kansalainen. Hyvä puhemies, Saudi-Arabia. Saudi-Arabialla on mahdollisuus, vaikka mihin se voi vakauttaa poliittisesti aluetta valuuttaan rajojensa ulkopuolellakin ja myöskin taloudellisesti se voi vaikuttaa ja siksi saudi arabia pitäisi käyttää vaikutusvaltaansa tehtävänsä jotta saataisiin poliittinen ratkaisu syyriaan ja myöskin libanoniin saataisiin vakoitettua ja voitaisiin tukea lähi idän rauhanprosessin neuvotteluja. me haluaisimme myöskin toistaa sen että haluaisimme iranin tilanteeseen pitkän aikavälin ratkaisun ja saataisiin Iranin ydintoiminta ne kuriin. Tämä on erittäin tärkeä alueen vakauden vuoksi. Ja tarvitsemme molemmin puolista luottamusta. Korkea edustaja haluaa käydä keskustella kaikista näistä aiheista Saudi-kumppaniemme kanssa. Lopuksi vielä sanoa, että on aika, että n on aika tiivistää suhteitaan saudi arabian ja muiden Persianlahden kumppaneiden kanssa. Ja meidän pitää käyttää avointa ihmisoikeusdialogia. Meidän pitää pystyä avoimesti sanomaan se, että olemme eri mieltä joistakin asiasta. Ja meidän pitää kuitenkin kunnioittaa toisiamme molemminpuolisesti. puolisesti. n osastot pyrkivät eh, pitämään nämä viestintäkanavat avoinna ja pyrkivät laajentamaan suhteitamme. Kiitoksia. Dziękuję bardzo, panie komisarzu. Kiitoksia komission jäsen. Kiitoksia, että olitte mukana kaikissa näissä keskusteluissa. Ja tämä keskustelu päättyy tähän ja äänestys toimitetaan huomenna puolelta päivän. Sitten seuraava kohta esityslistalla. Kovalin mietintö EUn ja itäisten kumppanuusmaiden välisten suhteiden painopisteet